Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat. Avoitamme talousarvion valvontavaliokunnan kokouksen uudelleen valitus Euroopan parlamentissa. Onnittelut kaikille valituille, uudelleen valituille ja ensimmäistä kertaa valituille. Ja ennen kuin menemme esityslistalle, haluaisin nyt vielä sydämellisesti kiittää teitä hyvästä yhteistyöstä viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana. Talousarvion valvonnan alalla olemme saaneet asioita aikaan. Budjettivalvontahan on erittäin tärkeä osa demokraattista valvontaa ja tämä on tärkeä väline, joka Euroopan parlamentilla on käytössään. Eli kiitokset kaikille, joiden kanssa viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana olen saanut tehdä työtä. Ja, damit kommen wir. Sitten valitsemme uuden puheenjohtajan talousarvion valvontavaliokuntaan. Tänään kyse on siitä, että valitaan puheenjohtajisto. Ensin valitaan puheenjohtaja ja sen jälkeen sitten neljä varapuheenjohtajaa. Ja Tämä tapahtuu työjärjestyksen säännön 204 mukaisesti. Nyt täytyy tarkistaa, keillä jäsenillä on äänioikeus, eli sihteeristö ehkä voi nyt tarkistaa, ketkä täällä ovat varajäseniä. Jos nyt olen oikein ymmärtänyt, täällä on kaksi varajäsentä EPPstä, Eli tiedämmekö ketkä? Van de Kamp ja Pitera. He ovat varajäseniä. Markus Piper onkin varajäsen. SND-ryhmästä on kolme helkeä puuttua siis kolme varajäsentä läsnä, onko näin? Ketkä ovat tässä ryhmän varajäsenet? Jotova. Herra Katalin. ja sitten Niidemyllä. Kiitoksia. Sitten muut ryhmät. ECR. Kölmel on varajäsen. Toivottavasti Tissani vai Blackburnin? Siellä Bradburnin ilmeisesti. Aldesta kaikki täysjäsenet ovat paikalla. Gue. De Jong ja sitten toinen edustajalle paikalla. Sitten vihreistä Bart Stas ja Soltes ovat paikalla. EFDD. Arnold on paikalla. Ja Began. Sitoutumattomista Louis Alium. No niin, tervetuloa. Eli sitten aloitamme äänestyksen eli ryhmiltä ehdokkaita. Sarva olkaa Kiitos puheenjohtaja EPP-ryhmän puolesta. Ehdotan Rava Ingeborg Gressler valiokunnan puheenjohtajaksi. Thank you very much. Are there any other? Kiitos. Onko muita ehdotuksia? Ei ole. Jos muita ehdokkaita ei ole, niin voimme valita hänet suosionosoituksen. jos teille tämä sopii. Eli onnittelut Inge Gressille. Onnittelut puheenjohtajan paikasta talousarvion valvontavaliokunnassa. Toivotan sille kaikkea hyvää tähän toimeen. Ja sitten uusi puheenjohtaja saakin nyt sitten kokouksen vedettäväkseen. Kiitos. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, vielen Dank. Hyvät kollegat, kiitokset tästä luottamuksen osoituksesta. Teen parhaani, ollakseni sen arvoinen ja teidän nimissänne. Haluaisin kiittää Mihail Toireria viimeisestä kahdesta puolesta vuodesta, jolloin hän hyvin johti tätä valiokuntaa. Ja hän on tehnyt hyvää parlamentin maineelle myöskin. Eli kiitoksia Mihail kaikesta ajasta, jota olet varannut tähän tehtävään, ja on hienoa, että olet täällä edelleen valiokunnan jäsenenä. Sitten esityslistalla kohta kaksi, varapuheenjohtajien valinta. Onko ehdokkaita? Ordnung muss sein, ja mihin järjestystä olla pitää. Eli Espanjasta tuli nyt ehdotus. Siis onko nyt ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ehdokkaita? Sí, eh, bueno, en primer lugar... Niin ensinnäkin onnittelut Gresle tästä nimityksestä. Ja meillä ehdokkaana ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi on Derek Bone. Vielen Dank. Gibt es weitere Vorschläge? Kiitoksia. Onko muita ehdokkaita? Ei ole. Eli kukaan ei ole pyytänyt salaista äänestystä, eli Derek Vaughan on valittu ja onnittelemme häntä ensimmäisen varapuheenjohtajan tehtävästä. Sitten toinen varapuheenjohtaja. Onko ehdokkaita? Bart Kiitos puheenjohtaja, kollegat. Minä ehdottaisin toiseksi varapuheenjohtajaksi uutta kollegani Igor Soltesia valiokunnan toiseksi varapuheenjohtajaksi. Kiitoksia. Onko muita ehdotuksia? Ei ole. Salaista nimitystä ei ole pyydetty, eli voimme valita hänet tänne ja voitte tulla tänne puheenjohtajapöydän taakse. Zum dritten Vizepräsidenten. Kolmas varapuheenjohtaja Toilen. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Für... Kiitos paljon puheenjohtaja. Alderyhmän nimissä ehdottaisin Martina Labalojovaa. Weitere Vorschläge? Kiitos. Onko muita ehdotuksia? Ei ole. Salaista äänestystä ei ole pyydetty, eli voimme valita Bajetovan suosionosoituksin ja onnittelut. Kommen zum vierten Vizepräsidenten. Sitten neljäs varapuheenjohtaja. Eh, para la cuarta vicepresidenta. Neljänneksi varapuheenjohtajaksi SND-ryhmä esittää jäsen Dannikaa. Onko muita ehdotuksia? Ei ole. Salaista äänestystä ei ole pyydetty, joten suosion osoituksin voidaan valita Dannika näin neljänneksi varapuheenjohtajaksi ja voitte tulla tänne puheenjohtajapöydän taakse. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Odotan jo ilolla yhteistyötä kaikkien kanssa, myöskin varapuheenjohtajien kanssa. Tärkein työ eli vastuuvapaus toimielinten osalta on vielä edessämme. Ja haluaisin sanoa, että olen erittäin iloinen tästä yhteistyöstä. Tämän meidän vaironmaksajimme kannalta erittäin tärkeää työtä, ja meidän täytyy toimia tässä päättäväisesti. Te voitte olla mukana työssä monella tavalla. Ne, jotka ovat täällä olleet ennenkin tietävät tämän, mutta uusille haluaisin sanoa, että veronmaksajat tarvitsevat teidän panostanne tässä valiokunnassa. Sitten esityslistalla kohta kolme. Seuraava valiokuntakokous on tiistaina 22. helmynäkuuta aamu- ja iltapäivällä. Ja sihteeristö varmaan sitten toimittaa teille tämän tervetuliaspaketin. Siellä on sitten tärkeää tietoa tämän valiokunnan tekemästä työstä. Jos teidän ei ole mitään puheenvuoropyyntöjä, mitään kritiikkiä tai muuta, niin päätämme kokouksen ja kiitän tästä luottamuksesta ja odotan innolla tulevaa yhteistyötä.